että ne, jotka ovat varastaneet näitä varoja, eivät voi tehdä näin ilman, että niitä rankaistaan. Paljon kiitoksia. Grazie commissario, ci sono sei... Kiitokset komission jäsenelle. Meillä on kuusi päätöslauselmaesitystä. Päätämme tämän keskustelun ja huomenna kello 12 äänestämme asiasta. Seuraavaksi esityslistalla on vuoden 2012 edistymiskertomus Bosnia ja Herzegovinasta. Ministeri Creighton, olkaa hyvä. Honorable members. Hyvät jäsenet, Bosnian ja Herzegovinan tilanne ei ole vastannut toiveitamme. Meillä on moniakin huolenaiheita ja se näkyy huomis, huomenna äänestettävässä päätöslauselmassa. Erityisesti haluaisin kiittää Doris Pakkia sitoumuksesta tähän työhön ja asiantuntijuudesta esittelijänä näissä kysymyksissä ja nykytilanteen esittelyssä. Viime syyskuussa neuvosto havaitsi, että tiettyä edistystä on saatu aikaan Bosnia-Herzegovinassa ministeritason laatimisessa ja kaksi tärkeintä unionilainsäädännön kysymystä on hyväksytty esimerkiksi tästä väestön laskennasta, mutta täytyy kuitenkin huomauttaa, että uudistusten tahdissa ei ole pysytty ja Euroopan unionin agendan edistäminen ei ole edistynyt. Joulukuussa neuvosto oli myös tyytyväinen siihen, että Bosnia-Herzegovinan kanssa ryhdyttiin tähän korkean tason vuoropuheluun assosiaatiosta 2012 äh, kesäkuun ehdotusten mukaisesti. Kuitenkaan tavoitteisiin ei ole päästy ja Erityisesti tekijään poliittisia uudistuksia ei ole ryhdytty toteuttamaan. Bosnia-Herzegovinan ongelma on perustuslaki, jonka pitäisi vastata unionin ihmisoikeussäädöksiä ja Sejit äh, ja Fink äh, päätöksen äh, vaatimuksia. Täytyisi saada myös tuo Sejit Finch päätöksen toteuttaminen loppuun, jotta Bosnia-Herzegovina voisi osoittaa tämän vakautus- ja assosiaatiosopimuksen sitoutumistasonsa ja sitä, sitä vaaditaan ennen kuin voidaan hyväksyä jäsenhakemus ja vaaditaan myös selkeä koordinointimekanismi unionin kanssa erityisesti tämän ennalta liittymismekanismi ja vakausvaatimukset ja erityisesti jos ajattelemme tuota väestön laskua ja muita kysymyksiä, valtion tukia koskevia kysymyksiä, niin täytyy saada täytäntöön pantua tässä vakaus- ja sosiaatioprosessista. Bosnia-Herzegovinaan kaikkien etnisten ryhmien pitää pystyä osallistumaan tähän hankkeeseen. Vaaditaan äh, sitä, että voidaan puolueeton itsenäinen oikeusjärjestelmä luoda tähän maahan. Se tarjoaa äh, tukea kaikille tämän valtion kansalaisille. Hyvät jäsenet, unioni haluaa vahvistaa tukeaan tässä integraatioprosessissa Bosnia-Herzegovinalle ja me olemme uudelleen uudelleen e, osoittaneet, että haluamme olla paikan päällä, mutta Bosnia-Herzegovinan poliittisen eliitin täytyy parantaa toimintaansa ja vastata niihin vaatimuksiin, joita on esitetty e, paremman vakauden e, aikaan saamiseksi, jotta saadaan tarjottua parempaa tulevaisuutta alueen kansalaisille. Kiitoksia. Kiitokset ja komission jäsen Fyyli, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puhemies, kunnianarvoisat jäsenet. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää Doris Pakkia erinomaisesta mietintöluonnoksesta. Viime vuonna sanoin, että kun puhumme Bosnia-Herzegovinista, niin on vaikea olla ylioptimistinen. Valitettavasti tänä vuonna ongelma on sama. Kuten mietintöluonnoksesta ne voi lukea, niin edistys on ollut rajallista. Ei ole jaettua visiota maan yhteisestä suunnasta. Ja kuten on sanottu, maa laahaa jäljessä suhteessa muihin alueen maihin. Euroopan unioni on lisännyt sitoumustaan Bosnia-Herzegovinan suuntaan ja myöskin kaikkia ponnisteluja kaikilla tasoilla. Viime kuukausina on ollut paljon poliittista ja diplomaattista toimintaa. Sen tarkoituksena on ollut ratkaista maan kannalta kaikista kiireellisimmät ongelmat. Pähkinän kuoressa haluttaisiin toteuttaa roadmapin kaikki askeleet. Sehän hyväksyttiin kesällä 2012 ja ne löytyvät myöskin neuvoston päätelmistä ja teidän mietintöluonnoksesta. Äh, huhtikuussa vierailin Sarajevossa ja keskustelin äh, tästä Sadic Finchi äh, asiasta. Ja koska edistysaskeleita ei ole tapahtunut, minun oli valitettavasti pakko perua kolmas korkean tason liittymisneuvottelut. Tietyt poliitikot olivat enemmän kiinnostuneita kansallisista eduista sen sijaan, että olisivat halunneet toteuttaa tätä Sajid-Finchi-tuomiota. Euroopan unioni voi toimia vain välittäjänä ja maiden poliittisten johtajien velvollisuutena on tarttua haasteeseen ja aidosti sitoutua. Tämänhetkisessä poliittisen epävakauden tilanteessa on hyvin vaikea löytää aitoa konsensusta olennaisista asioista ja kuitenkin tämä olisi täysin välttämätöntä. Kroatian liittyminen eh, tekee Bosnia-Herzegovinista Euroopan unionin välittömän naapurin ja me eh, teemme kaikkemme, jotta tämä uusi status eh, muotoutuu menestykseksi molemmille osapuolille. Olen ollut kokouksissa Kroatian ja Bosnia-Herzegovinan ulkoministerien kanssa – Tarkoituksena on ollut saavuttaa tämä menestys ja me olemme palveluyksikköjemme kanssa tehneet yhteistyötä. Ja huolimatta epäonnistumisista me olemme toistaneet jatkuvaa sitoutumistamme ja tukeamme ja toistaneet sitä, että tämä apu on saa niiden osapuolten saatavilla, jotka haluavat viedä asioita eteenpäin. Oikeuslaitoksen uudistaminen on menossa eteenpäin ja haluaisin kiittää myöskin Euroopan parlamentin täyttä tukea, jota arvostan todella suuresti. Kiitokset ja sitten poliittisten ryhmien puolesta kansanpuolueen puolesta Doris Back. Arvoisa puhemies ja neuvoston puheenjohtaja herra Fyyle me olemme täällä lykänneet keskustelua neljällä viikolla. Toivottavasti nyt sitten on jotakin myönteistä maassa tapahtunut. Ikävä kyllä näin. Ei tapahtunut. Siellä ei mikään muuttunut parempaan suuntaan. Ei ole mitään sopua. Finchin tapauksessa ei mitään toimivaa hallitusta federaation alueella. Presidentti on ö, vankilassa eikä voi antaa näitä tehtäviä muille, koska Daytonin äh, rauhansopimus ei tätä salli, joten meillä on nyt toimimaton federaatio. Bosnia-Herzegovina on hyvin hankalassa jamassa. Poliitikot Brysselissä, niin kuin juuri kuulimme, ja myöskin maassa, siis EU-maissa, pyrkivät tekemään kaikkensa auttakseen ihmisiä paikan päällä, mutta ilmeisesti ihmiset eivät halua, että heitä autetaan. Joten tästä syystä minä toimitin tarkistuksen, jonka pitäisi olla varoitusmerkki poliitikoille. Tiedän, että monet tässä talossa eivät aio tukea tuota tarkistusta, mutta olen mielestäni kuitenkin vastuussa näistä maista Bosnia-Herzegovinassa, enkä näe mitään muuta välinettä osoittaa poliitikoille tilanteen hankaluutta, joka on johtunut heidän toimistaan. Jäsenyys tai että, että jos sitä ei sallita liittyen tähän tuomioon, on johtanut siihen, että minä tein kyseisen tarkistuksen. Ja jos nyt teemme näin ja vaadimme tätä, niin se ei kosketa yhtä ainutta kansalaista Bosnia-Herzegovinassa. Tämä sitten koskettaa poliitikkoja aivan oikeutetusti. Mutta emme voi enää pitkään selittää kansalaisillemme kotona, että siirrämme rahaa Bosnia-Herzegoviinalle, niin kuin totesitte, että teemme näin paljon töitä, ja poliitikot siellä alhaalla vain leikkivät meidän kanssamme ja näyttävät pitkään nenää. Minä olen erittäin surullinen että minun piti tämä tarkistus tehdä, koska minä todellakin tunnen vahvaa sitoutumista jo 23 vuoden ajan kyseisiin kansalaisiin. Toivoisin, että maata hallittaisiin hyvin, että kansalaisilla oli töitä, lapsilla olisi tulevaisuus ja että kaikki pakolaiset voisivat palata takaisin. Paljon kiitoksia. Grazie per il gruppo SD, l'onorevole Bosko. Kiitokset ja sitten Boskurt, olkaa hyvä. Hyvä ministeri, hyvä puhemies. Bosnia-Herzegovinan johtajien täytyy nyt ryhtyä uskottavasti toimimaan tähän mennessä. Ne ovat vain järkyttävällä tavalla epäonnistuneet. Emme voi kutsua vaaleja puolueettomiksi, jos kaikki kansaryhmät eivät pääse osallistumaan tähän. Se on peruskansalaisoikeus ja siitä syystä tämän Sejdic-Finch päätöksen täytäntöönpaneminen on niin merkittävä merkittävää. Minä vierailin Bosnia-Herzegovinassa vuosi sitten ja muistan, kun siellä eh, eh, eräiden kansanryhmien edustajat toivovat voivansa päästä presidentiksi tulevaisuudessa. bosnia herzegovinaan ja Euroopan neuvoston päätökset eh, vaativat täytäntöönpanoa Sejdic ja Finch tilanteessa. Se voi tarkoittaa sitä, että oikeutta viedään muilta kansalaisilta pois Bosnia-Herzegovina on jäänyt ulkopuolelle. Kroatia liittyy kohta unioniin. Euroopan unionin raja Kroatian ja Bosnian välillä pitää saada yhdistämään nämä maat eikä eri, ajamaan niitä erilleen. Bosnian, Bosnia-Herzegovinan kansalaiset joutuvat kärsimään työttömyydestä ja oikeuksiensa toteutumattomuudesta. 80 prosenttia haluaa unioniin, haluaa, että oikeuksia voidaan, oikeuksista voidaan nauttia. Nyt me olemme todellakin e, jääneet jumiin. Bosnia ei e, edisty, neuvosto ei myöskään edisty. Tässä, väitet, tässä väitetään kielteistä viestiä Kroatian ei ei enää pääse matkustamaan niin helposti kuin aikaisemmin. Meillä, meillä, on nyt vastuu Länsi-Balkanista. Bosnian kehitys vaikuttaa koko alueeseen. Miten me voimme taata vakauden ja jatkuvuuden tuolla alueella tulevaisuudessa? Kiitokset. Kiitokset. Ja Alde Alden puolesta Neits Öytenbroek, kaksi minuuttia. Mevrouw de, de Kiitoksia puhemies. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, herra komission jäsen, hyvät kollegat. Minä ymmärrän teidän ongelmanne, eli teidän kaikkien pohdinnat, jotka ovat seuranneet bosnia herzegovinan kehitystä jo vuosien ajan ja jotka olette pyrkineet siihen, että tilanne siellä paranisi ja kuitenkin kerta toisensa jälkeen on voitu havaita, että määräaikoista ei ole pidetty kiinni. Ymmärrän myöskin sen, että edustaja Pak, hän on hyvin temperamenttinen kollega, niin kuin kaikki tiedämme, ja erittäin dynaaminen kollega myöskin, niin ymmärrän, että hän on nyt jättänyt tarkistuksen. Hän haluaa pyrkiä siihen, että bosnia herzegovinan jäsenyys Euroopan neuvostossa, Euroopan neuvostossa poistettaisiin ja samankaiseen sopimukseen ja EPAN piirissä tapahtuvaan rahoitustukeen. Minä ymmärrän tämän, mutta en kuitenkaan tue sitä, koska vaikka Bosnia ja Herzegovinassa on hyvin paljon hankalia asioita, niin Euro, Euroopan neuvostossa on paljon jäsenvaltioita, jo, joilla on paljon suuremmat ongelmat ja jo huomattavasti pidemmän aikaa, mutta verrattuna Bosnia-Herzegovinaan nämä ovat erittäin suuria ja voimakkaita valtioita. Tässä me aina uhkaamme näitä maita, mutta me emme kuitenkaan pyri siihen, että nämä maat joutuisivat jättämään Euroopan neuvoston. Tämä ei mielestäni ole hyvää politiikkaa koska tässä nyt käytetään eri mittapuuta riippuen siitä, että onko maa pieni vai iso. La Fontaine kirjoitti yhdessä tarinassaan, että jos on suuri ja voimakas, niin se on eri asia kuin jos on pieni ja heikko, mutta ei tämä saa olla mikään esimerkki. Meidän täytyy edelleenkin painostaa Bosnia-Herzegovinaa, mutta mielestäni tarkistus menee liian pitkälle. Kiitos. Kiitokset ja vihreiden puolesta Cornelis puolitoista minuuttia. Chair. Since yesterday we... Mikrofoni. No niin, nyt on mikrofonikin päällä. Eilisestä lähtien me olemme käyneet tiiviitä keskusteluja siitä, tulisiko meidän ryhtyä tiukempiin toimenpiteisiin Bosnia-Herzegovinan viranomaisten suhteen sen takia, että aikarajat ovat jatkuvasti venyneet, uut, varsinaista perustuslaillista uudistusta ei ole tapahtunut. Rauha Pak ehdottaa, että että pyydettäisiin Euroopan neuvostolta sitä, että sen jäsenyys keskeytettäisiin ja että EU jäädyttäisi sopimuksen ja rahoituksen. Minun mielestäni meidän ei tulisi koskaan jäädyttää EUn rahoitusta, koska se vahingoittaa enemmän kansalaisia kuin johtajia. Eli tästä me pyydämme eh, erillistä äänestystä. Mutta me tarvitsemme kiireellisyyttä. Kiireellisyyttä Bosnia-Herzegovinan johtajien suhteen. Heidän täytyy ottaa vastuuta toimettomuudestaan. Ainoa mitä heiltä pyydetään on, että he pääsisivät yhteisymmärrykseen keskenenään, keskenään. Kaikki on heidän käsissään. Ja me tarvitsemme myöskin kiireellisyyttä kansainvälisen yhteisön suuntaan, koska jos jäsenyyden jäädyttäminen ja sopimus on vielä avoin, niin mikään maa ei voi teeskennellä, että että äh, kaikki on hyvin ja että muutama pikkuasia on korjaamatta, koska asiat eivät todellakaan ole hyvin Bosnia-Herzegovinassa äh, sekä Bosnian johtajat että kansainväliset johtajat, heidän täytyy tajuta tilanteen kiireellisyys, eikä käännettäisi selkää asialla ja ryhdyttäisiin todellakin toimiin äh, Bosnian kansalaisten kannalta tärkeiden asioiden suhteen. There is a blue card. Are you ready to answer? Haluatteko vastata siniseen korttiin? Olkaapa hyvä. Uh, Mrs. Cornelison. Uh... Edustaja Cornelison, kun ajatellaan näitä asioita, joita otit esille uh, puheessasi, niin miten oikeutat nämä erittäin suuret rahamäärät, joita on maksettu Bosnia Herzegovinalle koska koska ongelmiahan on näissä niin kuin monissa muissakin maissa. Uskon, että Bosnia-Herzegovinan kansalaiset ovat eurooppalaisia ja he kuuluvat Euroopan unioniinkin tietyissä mielessä ja heidän edistyksensä on myös meidänkin edistysaskeliamme ja kaikki varat, joita käytetään heidän perusrakenteisiinsa kehittymiseen, sosiaaliseen kehittymiseen, työllisyyden kehittämiseen, köyhyyden kitkemiseen, lopulta auttaa ja hyödyttää kaikkia unionin kansalaisia. Tässä on kyse solidaarisuudesta, joka on lähellä sydäntäni. Thank you very much. The next... Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Poreba. ECR-stä. Panie przewodniczący, panie komisarzu, po raz kolejny dzisiaj oceniamy post- Kiitokset puhemies, hyvä komission jäsen. Me arvioimme nyt Bosnia-Herzegovinan edistysaskelia kohti unionia. Täytyy huomauttaa, että Bosnia-Herzegovina on heikoin linkki Länsi-Balkanilla unioniin liittymisen näkökulmasta. Kulmasta. E, eli täytyy nyt erityisesti kiinnittää huomiota hyvään hallintoon, oikeusvaltioon, kansanvaltaisiin toimielimiin, riippumattomaan käyttöön, hallinnon toiminnan ja tehostamiseen ja taloudelliseen kehittämiseen, samoin kuin työllisyyden edistämiseen. Suur ongelma on myös lahjonta ja erilaiset korruption muodot, joka on mm, kaikkialla, kaikkialle pesiytynyt samoin kuin ihmiskauppa. Myöskään ei ole eh, monimuotoista eh, lehdistöä ja muuta tiedotusvälineistöä ja myös on valtavia ongelmia eri kansanryhmien välillä meidän täytyisi nyt tukea bosnia herzegovina Se olisi valtava investointi myös meidän tulevaisuutemme kannalta. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Seuraava puhuja on edustaja Belder, minuutti. EFD-ryhmän puolesta. Kiitoksia puhemies. 7. päivä toukokuuta sain ERDltä vastauksen kirjallisiin kysymyksiin liittyen toimiin, joita on tarkoitus joihin tarkoitus ryhtyä Bosnian alueella, mutta Bosnian hallitus oli 15. päivä toukokuuta ottanut kiinni kaksi henkilöä vakoilutoimista, syytti näitä vakoilusta ja paikallislehdistössä myöskin julkaistiin kuvia neuvosto ja komissio, minä odotan teiltä IRTltä e erittäin vakavamielisiä vastauksia näihin vakaviin kysymyksiin. Tästä syystä tämä on nyt toinen yritys. Uskotteko te, että bosnia herzegovinan indikointiprosessi on yhteen sopiva liittyen näihin kontakteihin islamistiseen Irakiin. Ja kun ajatellaan aktivistien läsnäoloa, niin eikö tämä ole riski ajatellen maan turvallisuutta? Koska jatkuvasti tässä rikotaan lakia. Angurakis uur. Herran Angurakis. Guen puolesta minuutti. Mietinnössä pyydetään vaikeuksissa olevan maan ottamista EU-helvettiin mukaan siinä työläisiä hyväksi käytetään ja varmistaa monopolien voitot ja Euroopan geostrategiset ja energiaedut pyydetään myöskin kapitalistisen järjestelmän uudelleenjärjestämistä ja että sillä hoidettaisiin ne haavat, joita Naton, EUn ja Yhdysvaltojen Jugoslaviaan kohdistama hyökkäys sai aikaiseksi on provokaatiota, että EU antaa suosituksia kansallisista tunnusmerkeistä, korruptiosta, työttömyydestä, pakolaisista ja niin edelleen. On aika paljon, että EU kritisoi asioita. EU, joka paloitteli Jugoslavien ja piirsi sen uudet rajat ihmisten kansalaisten verellä. Se vahvisti kansallista vihaa ja jakolinjoja. Se perusti kaksi surkeaa protektoraattia Bosniaan ja Kosovoon. Sillä on ollut 20 vuoden ajan miehitysjoukot alueella Euforin, Althean ja muiden kautta. Bosnia ei tarvitse EU-jäsenyyttä, se tarvitsee välitöntä miehitysjoukkojen poistamista, jotta kansa voi itse vapaasti tehdä päätöksiä omasta tulevaisuudestaan ilman imperialismin ikeenpainoa. Paljon kiitoksia nyt. Riippumattomien puolesta edustaja Kleis. Kiitokset puhemies. Eikö ole täysin järjetöntä tarjota Bosnia-Herzegovinalle nyt asetusta? Eikö kyse ole asemaa? Eikö kyse ole valtiosta, jossa on jättimäinen korruptioongelma, valtava määrä järjestäytynyttä rikollisuutta ja, ja Kroatian ja Bosnian väliset suhteet ovat aivan surkeat ja 18 mm, korkean hallinnon jäsentä on juuri pidätetty näistä lahjontasyytteistä. Lahjonta on sekä aktiivista että passiivista. Sieltä suuntautuu huumekauppaa suuntaan jos toiseenkin ja ihmiskauppaa samaten. Järjestäytynyt rikollisuus on ihan kaikilla tasoilla valtiossa läsnä ja siellä myös on radikaali islamismi nousussa ja kohtaa siellä on sharia-laki vallassa. Meidän täytyisi tällainen täydellinen järjettömyys ja hulluus jo lopettaa. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Posselt. Puolitoista minuuttia. Paljon kiitoksia puhemies. Kukaan ei viimeisen vuosikymmenen aikana ole näin paljon toiminut rakkaudella Bosnia-Herzegovinan puolesta, niin kuin Doris Pak tai piispa eh, Banja Luukasta. Ja haluan sanoa täysin selvästi, että kun nyt kuullaan tällainen avunhuuto, niin kuin Doris Pakin eh, puheenvuorosta kävi ilmi, niin se kyllä täytyy ottaa vakavasti. Ja sanon täysin selvästi, että tätä, tähän ei voida vastata siten, että puhutaan korruptiosta ja toimista maassa, vaan meidän täytyy yhdessä pohtia, miten tästä eteenpäin jatketaan. Monet sanovat, että meidän pitäisi vetäytyä. No kyllähän se varmasti osittain olisi oikein, koska ehkäpä olemme tässä sekantuneet liian monen yksityiskohtaan, mutta toisaalta on niin, että äh, me äh, emme ole saaneet sellaista rakennetta aikaiseksi tuossa maassa, joka toimisi ja jos Frans Josef Staus on sanonut, että jos takki on napitettu väärin, niin se täytyy avata ja napittaa uudestaan. Me tarvitsemme perustuslakiuudistuksen, me tarvitsemme kolmen tasa-arvoisen kansan federaation, myöskin kuntia ja itsehallintoa täytyy vahvistaa. Täytyy saada uusi johtava taho ja kaikki nämä tehtävät täytyy suorittaa yhdessä. Me olemme tehneet paljon työtä sen puolesta, että saimme maan tähän kriisiin, missä se on, mutta sanon selvästi, että emme ainoastaan me saa jäädä toimettomiksi, vaan myöskin maan kansalaisten täytyy ryhtyä toimiin. Emme ulkopuolelta voi kaikkia ratkaisuja tehdä, vaan uudistusvoima täytyy tulla tuosta maasta itsestään. Kiitokset. Ja seuraavaksi puolitoista minuuttia Rutsek, olkaa. Kiitokset, hyvä puhemies, hyvä ministeri, hyvä komission jäsen. Kukaan ei ole uskonut, että eh, tie Bosnia-Herzegovinan tie unioniin olisi helppo, koska siellä on hyvin monimutkainen eh, toimielintilannekin. tilannekin. Doris Packin teksti tekee asian selväksi. Paljon on vielä eh, tehtävää Perustuslaillinen uudistus, poliittinen monimuotoisuus nyt ja tulevaisuudessa ja ja niin poispäin. Ilman toimivia toimielimiä kaikilla tasoilla ei ole ainoastaan vaikeaa, vaan suorastaan mahdotonta ryhtyä uudistamaan valtiota ja toteuttaa uudistuksia. Seiji Fink-päätös äh, vaatii täytäntöönpanoa äh, mukaan, kaikki mukaan ottavasta poliittisesta edustamisesta, oikeuskäytännöstä ja poliittisesta järjestelmästä. Kaikkea tätä täytyy tehostaa ja vahvistaa. Bosnia-Herzegovinan haasteiden su suuruus ei kuitenkaan voi olla syynä jättää sitä yksin, vaan tässä täytyy nyt vaan tuplata kaikki ponnistelut päästä kohti unionia Bosniaa Herzegovinan kansan hyväksi. Jos ajattelen ensimmäistä heinäkuuta Montenegro ja siitä, siitä lähtien Montenegro on päässyt usein suurin askelin eteenpäin. Belgradin ja Pristinan välinen yhteistyö on vahvistunut. Bosnia-Herzegovinan ei pitäisi nyt jäädä taka-alalle. Me haluamme tietysti auttaa, mutta Bosnia-Herzegovinan poliittisten johtajien täytyy nyt ryhtyä itsekin toimiin. Kiitokset. Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on the Earl of Dartmouth. Minuutin ajan, olkaa hyvä. Uh, Kiitos, puhemies Bosnialla on vedet silmiin tuova 40, 43 prosentin työttömyystaso. Eli se on jälleen kerran erittäin köyhä Itä-Euroopan maa, joka odottaa EU-hun pääsyä. Ja kun ovi Bosniaan avataan, tuloksena on valtaisa ihmisvirta. Ja Iso-Britannia on heitä puolensa vetävä magneetti. Kotimaassani konservatiivipuolue väittää olevansa sitoutunut maahanmuuton vähentämiseen, mutta me kaikki tiedämme, että se on täysin mahdotonta niin kauan kuin me pysymme EU-ssa jäseninä. Ja tämä mahdottomuus tulee vieläkin vaikeammaksi, kun yhä useampi maa EU-jäsenyyden ja niiden kansalaiset saavat vapaan liikkumisoikeuden. On, on täysin henkeä salpaavaa, että Iso-Britannian hallitus ja työväenpuolue pystyvät tukemaan ja aktiivisesti tukevat Bosnia-Herzegovinan EU-jäsenyyttä. Paljon kiitoksia. Edustaja Posselt esitti sinisen kortin herra Rutsekille. Oletteko valmis ottamaan sen vastaan? Edustaja Posselt. Paljon kiitoksia. Minä halusin kysyä kollega Rutsekilta, että viiden ja puolen vuoden ö, viikon kuluttua Kroatiassa tulee EUn täysjäsen. Näkeekö hän mahdollisena sen, että olisi rajat ylittävää yhteistyötä sitten Bosnia-Herzegoviinan kanssa, varsinkin Posaviinan raja-alueella tai Banja Luukassa ja muilla alueilla, että siellä jälleen rakennus voisi edistyä Kroatiasta käsin sitten, kun Kroatia on EUn jäsen. Eh, Teillä on kaksi sinistä korttia. Briefly, yes. if I can briefly... Voisin lyhyesti nopeasti vastata. Kyllä näen tällaisen mahdollisuuden täytyisi kannustaa tähän suuntaan. Kuitenkin täytyy ymmärtää, että monet bosnia-herzegovinalaiset näkevät elävänsä, elämänsä vaikeutuvan Kroatian unioniin liittymisen jälkeen ja siinä on siis selkeä raja Kroatian ja Bosnia-Herzegovinan välillä tuolloin, joten näin kansalaisten on vaikeampi matkustaa Kroatiaan ja myös vaikeampi edullisempi tavaran kuljetusten kannalta, mutta on hyvin merkittävää rohkaista tätä rajaa, rajayhteistyötä. Puhemies, saanko esittää vielä kysymyksen Dartmouthille, jos hän hyväksyy sen. Voisitteko antaa meille lukuja, koska te tässä nyt, te nyt Sanoitte, että bosnia herzegovinalla joka on aina ollut Keski- ja Länsi-Euroopan ystävää. Mm, kuinka moni ihmisistä bosnia-herzegovinalainen elää yhdistyneessä kuningaskunnassa? Well, uh, No, Herra Rutsek, kaikilla kunnioituksella nyt meni vähän ohi. Heitä ei tällä hetkellä ole kovin paljon, mutta nimenomaan siitä syystä, että meillä on maahanmuuttolakeja. Jos Bosnia-Herzegovinasta tulee EUn jäsen, meillä ei olisi minkäänlaisia mahdollisuuksia rajoittaa maahanmuuttoa. Ja kuten te ja teidän kolleganne olette todenneet monta kertaa, komission tuella näin on toimittu. Eh, Mr. Dartmouth, there is an other... Edustaja Dartmouth, täällä on toinen sininen kortti. Edustaja Cornelisseniltä, oletteko valmis vastaamaan siihen? Kyllä. No niin, edustaja, saatte puheenvuoron. Edustaja Dartmouth, puheenvuorossanne vaikutti siltä, että eh, Bosnia-Herzegovinasta tulisi jäsenvaltio huomenna. No näinhän ei ole. On menossa liittymisprosessi jossa valtion täytyy tehdä uudistuksia esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen ihmisoikeuksien ja talousprosessien kohdalla. Ja kilpailu on myöskin tässä mukana ja se, että tulee osaksi yhtenäismarkkinoita. Ettekö halua tätä Bosnia-Herzegovinan kansalaisille? Haluatteko ottaa tämän uudistus, nämä uudistusnäkemät pois heiltä ja tämä rakasta naapuriasi, niin koskettaako se ainoastaan brittikansalaisia eikä muita, jotka asuvat Euroopassa? I would have, I would have thought that I would have made it niin luulin tehneeni kantani harvinaisen selväksi. Minun puolueeni vastustaa sitä, että bosnia herzegovinista tulisi EUn jäsen mutta me vastustamme myöskin Makedonian, Serbian ja aivan erityisesti Turkin, Albanien ähm, ja muiden äh, tulon EUn jäseneksi. Ja tästä tässä varmaan on kysymys. Ja nopeasti haluaisin vain sanoa, että jos Bosnia Herzegovina olisi liittymässä huomenna, niin silloin voisitte sanoa, että nyt on liian myöhäistä vastustaa ja tästä syystä me vastustamme tätä asiaa jo nyt. Thank you very much. Next Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Möltser. Minuutti, kiitos. Kiitoksia puhemies. Bosnia-Herzegovinan kohdalla meillä on sellainen maa, jossa yksittäiset alueet ovat tärkeämpiä kuin kokonaisvaltio. Serbit eivät halua jäädä kyseisen maahan, mutta bosnialaiset haluavat enemmän keskittämistä, mutta nämä eri purat, äh, niitä ei voi jättää huomiota, vaikka Bryssel on jo vuosien ajan miljardien avulla pyrkinyt saamaan Bosniasta tuollaisen multietnisen valtion, mutta siinä ei ole kuitenkaan onnistuttu. Äh, Serbialle, päte, Serbian kohdalla pätevät eri säännöt ja Kosovon albanialaisten tukemiseenhan EU on vaikuttanut. Ja meitä ei myöskään ole haitanut se, että muita etnisiä ryhmiä on täällä tällä alueella syrjitty. No, perustuslakiuudistus tekee tästä maasta hyvin keskitetyn valtion ja siellä myöskin bosnialaisten täytyy asua ja meidän pitäisi päättää tämä hyvin lyhytnäköinen politiikka pian. Paljon kiitoksia. Seuraava ja puhuja on edustaja Basescu. Vă mulțumesc foarte Kiitokset puhemies, hyvä komission jäsen Fyle. Minä tuen yleensä kovasti Euroopan unionin laajentumista. On kyse sitten laajentumisesta e, itään tai länsi-Balkanille. Bosnia-Herzegovina on kuitenkin ainoa valtio, joka ei ole päässyt etenemään tässä liittymisessä kohti unionia ja äh, näyttää siltä, että tuolla maalla ei ole juurikaan selkeää näkemystä siitä, mihin suuntaan sen pitäisi mennä. Se hortoilee suuntaan jos toiseenkin. Hallinto on äh, epämääräistä, joka vaikeuttaa päätöksentekoa. E, epäillään kovasti poliittisella tasolla Bosnian mahdollisuuksia toimia oikein todellisena varsinaisena kunnollisena valtiona. Er-, poliitikkojen erimielisyydet vaikeuttavat perustilannetta ja myös oma etu usein asetetaan ennen kansallista etua ja tämä vaarantaa tien kohti Euroopan unionia. Vastaavasti on tapahtunut myös Moldovan tasavallan kanssa. Ja näin aina, kun ryhdytään puhumaan Euroopan unionin laajentumisesta itään tai Länsi-Balkanille, niin päädytään hyvin vaikeasti minkäänlaisiin sen yhteisymmärrykseen. Myös vähemmistöjen tilanne on huolestuttava, sillä siellä ainoastaan bosniakit, serbit ja kroatit saavat asettua ehdolle presidentinvaaleissa ja parlamentin ylähuoneissa. Kiinnitäisin erityisesti huomiota siihen, että myös Bosnian väestö on alkanut epäillä kovasti unionin mahdollisuuksia. Kiitoksia. Másfél perc Fajon asszonyi. Paljon kiitoksia. Sitten minuutiksi puheenvuoron saa edustaa Fajon. Predsedujući, spoštovani komisar, dragi Kiitoksia. Äh, arvoisat kollegat, äh, Bosnia-Herzegovina on hankalassa tilanteessa. Poliittinen eliitti ei ole äh, vastannut, vastannut näihin toimenpiteisiin. Pakin mietintö osoittaa, mikä tilanne valtiossa tällä hetkellä on. Mutta en kuitenkaan voi hyväksyä hänen radikaalia ehdotustaan siitä, että Bosnia ja Herzegovina sen paikka jäädytettäisiin Euroopan neuvostossa. Tämä ei ole järkevää. Maa on siirtynyt poliittisesta kriisistä seuraavaan, mutta tämän täytyy muuttaa. Minä toivoisin, että valtiosta tulee EUn jäsenvaltio. Pelkään kuitenkin, että retoriikka maan murenemisesta menee väärään suuntaan. Bosnia äh, voi toimia maana useiden joukossa. Se voi, me voimme olla esimerkkinä, mutta me emme saa tehdä mitään tyhjiä äh, tai kuulla mitään tyhjiä äh, lupauksia. Kun Kroatia liittyy EU-hun, Bosniasta tulee välitön naapuri suuren perheeseemme. Nyt meillä on tällä hetkellä Irlanti puheenjohtajavaltiona ja pyysimme, että rajan ylittäminen helpottuisi, että tarvittaisiin ainoastaan henkilöllisyystodistus, jotta henkilöt Bosniasta voisivat mennä Kroatiaan. Näin voisimme helpottaa ihmisten elämää. Me emme saa rankaista ihmisiä poliitikkojen tekemistä virheistä ja poliitikot Bosnia-Herzegovinassa eivät saa tässä käyttää lyhytnäköisiä etujaan rankaistakseen ihmisiä. Ihmisen pitää saada elää hyvässä maassa. Kiitoksia edustaja Kukan. Kiitos sanon asian, jota kukaan muu ei ole vielä sanonut. Ja haluaisin sanoa, että olen komission eh, aloitteista erittäin iloinen. Meidän keskustelumme, keskustelumme tästä maasta ovat yhä turhauttavampia. On sanottu, että Euroopan kunnianhimot tämän maan ja sen kansalaisten suhteen joutuvat halvaannuksen tilaan poliitikkojen takia, eikä löydy kapasiteettia tehdä poliittisia päätöksiä, jolla valtio saataisiin toimimaan. Ja jos Euroopan unioni on vastuussa Bosnian tulevasta kehityksestä, niin paikallisten poliitikkojen täytyy ottaa myöskin asiasta ja tämänhetkisestä tilanteesta vastuusta tämänhetkisestä tilanteesta. Kuinka on mahdollista, että neljä vuotta Sadic Finchi tuomion jälkeen meillä ei edelleenkään ole mahdollista ottaa asioita sopimuksiin, osaksi sopimuksia? Tämä on jokaisen kansalaisen oikeus asettua ehdolle vaaleissa. Tämä pätee kaikkiin Euroopan unionin jäsenmaihin. Tässä puhun Bosnia-Herzegovinan kunnianhimosta tulla Euroopan unionin jäseneksi, mutta viimeisin kertomus Bosnia-Herzegovinasta puhuu puutteellisesta edistyksestä, jos edistystä ylipäätään on tapahtunut. Eli ennakkoehtona maan etenemiselle on se, että puhuttaisiin yhdellä äänellä tämän maan sisältä. Me emme tarvitse tässä Brysselin mukaan tuloa. Te voitte auttaa, mutta vastuu kuuluu täysin poliittisille, vali, paikallisille poliitikoille. Paljon kiitoksia. Kuusi jäsentä on pyytänyt puheenvuoroa tuossa menettelyssä ilman Minä annan kaikille kuudelle puheenvuoron kunhan he pitävät kiinni puheajoistaan, joka on yksi minuutti. Ensinnäkin edustaa Banki. Paljon kiitoksia puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Bosnia-Herzegovina on hyvin hankalassa tilanteessa. Se on maa, joka on liittovaltio. Siinä on pieniä osia. Se on erittäin haavoittuvainen. Kolme etnistä ryhmää äh, asuu tässä rinta rinnan. Tämä on hankala. Itse tulen Unkarista, olen äh, asunut Mohadissa, joka on pieni kaupunki ja meidän äh, tilanteemme oli samankaltainen. Meillä oli kroatialaisia, unkarilaisia, saksalaisia ja muita ja elimme rinta rinnan. Ja sitten myöskin muita kaupunkeja, joissa tilanne on samanlainen. Niin, no mitä nyt tulee Bosnia-Herzegovinaan, niin siellä tarvitaan tilanteen vakauttamista ja toivon, että tämä tapahtuu niin pian kuin mahdollista. Toivon myös, että neuvotteluja nopeutettaisiin, että asiat etenisivät nopeasti, jotta voidaan antaa maalle mahdollisuus liittyä EUn jäsen, jäseneksi. En usko, että meillä on mitään muuta kantaa ajatellen Bosnia-Herzegovina, koska Kroatiahan liittyy jäseneksi ja yhteytemme liittyvät tässä entistä enemmän. No seuraavaksi edustaja Bidenholz. Kiitoksia puhemies. On hienoa, että meillä on tämä edistymiskertomus, koska muuten puhuttaisiin paljon vähemmän Bosnia-Herzegovinasta. On erittäin traagista, että nyt ei enää kiinnitetä niin paljon huomiota tähän maahan. Se ei ole ainoastaan valitettavaa, vaan se on epäoikeudenmukaista, kun uhreja on ollut hyvin paljon. Daytonin rahansopimuksen jälkeen nyt ollaan ajauduttu umpikujaan ja kaikki nyt toivot, että eurooppalaisella perspektiivillä päästäisiin tästä eroon, mutta nämä henkilöt ovat joutuneet pettymään. Tämän ei pitäisi kuitenkaan johtaa siihen, että tämä multietnisyys unohdettaisiin. Tämä tarkoittaisi sitä, että että ne, jotka tuon hirvittävän sodan aloittivat, olisivat vallan kahvassa, eikä tämä myöskään ratkaisisi mitään näistä ongelmista. Tilanne tulee muuttumaan vain silloin, jos me kiinnitämme Bosnia-Herzegovinaan enemmän huomiota ja myöskin painostamme sitä, voidaksemme kehittää uusia ratkaisuja. Me emme missään tapauksessa saa jättää maata yksin, koska muuten se jää ääriliikkeiden käsiin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Katsin. Kiitos puhemies. Neuvoston ja komission pitäisi pitää yllä tätä viisumivapausjärjestelmää heinäkuun jälkeen. Myös Kroatian pitäisi tähän liittyä koska Kroatiahan on liittymässä Euroopan unioniin eikä mihinkään Schengenin alueeseen sellaisenaan. Meidän pitää osoittaa bosnialaisille suurempaa solidaarisuutta. Samanaikaisesti on vastustettava esittelijän tarkistusta seitsemän, jossa Euroopan neuvoston pitäisi estää itäisen, itäinen, itäisen kumppanuuteen kuuluminen. Ei pitäisi eristää maita, tätä maata. Se pitäisi erottaa Valko-Venäjästä. Itse asiassa se on ainut maa, Euroopan maa, joka ei kuulu Euroopan neuvostoon. Tämä on hyvin tärkeä paha tarkistus. Me tarvit, meidän täytyy auttaa Bosnian kansalaisia koska sillä ei ole perustuslaillisia mahdollisuuksia tehdä itse sitä. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Bosna a Hercegovina je... bosnia Hercegovina on maa, jolla on kaikkein monimutkaisin poliittinen rakenne Balkanilla. Maa on etnisesti ja uskonnollisesti hyvin jakautunut, minkä vuoksi on vaikeaa luoda valtion rakenteita. Viimeisimmän sodan muistot ja haavat ovat vielä tuoreita ja eh, eri yhteisöjen johtajien välillä vallitsee aikamoinen epäluulo kuten Kroatia ja Serbia, voisivat ehkä osoittaa Bosnia-Herzegovinan kansoille, että rationaalinen ja rauhanomainen ongelmien ratkaisu ilman ennakkoluuloa voisi olla hyvä tie eteenpäin tämän maan kehityksessä. Sen vuoksi meidän on jatkettava integraatioprosessia Balkanilla ja pyrittävä saavuttamaan kansalaisten luottamus. Meidän tuellemme ei ole mitään vaihtoehtoja. Meidän on autettava tätä maata, vaikkakin se on vaikeampaa kuin muissa Balkanin maissa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Seuraavana edustaja Brons. Uh, Voin onnitella Bosnia-Herzegovinaa siitä, että se on hieman edistynyt poliittisten kriteerien täyttämisessä. Ja mitä enemmän se näin osoittaa, niin sitä parempi päästään vapaaseen markkinatalouteen, yksityisten yritysten talouteen, mutta liikkuvuuden, liikkumisvapauden alalla on ilmeisesti edistytty vain vähän ja siitä haluaisin onnitella heitä koska ensinnäkin pitäisi taata vapaa liikkuvuus Bosnia-Herzegovinan sisällä. Jos on kroaatti tai Serbini niin voi olla voi vähän miettiä kaksi kertaa, että haluaako lähteä tuonne matkalle. Tästä ollaan vähän eri mieltä. Mitä tämä tarkoittaa kansalle kolmella tavalla, poliittinen yhteistyö ja muut? Kannattaako tällaista jakautunutta valtiota houkutella EU-hun? Ja tällaista jakautunutta maata on hyvin mahdoton hallinta, ja siksi nämä neuvottelut ja muut prosessit täytyy heti alkuunsa keskeyttää. Kiitos edustaja Enke. Otus, e, otus, bardzo chciałem podziękować e, Ta Kiitos tästä keskustelusta. Se osoittaa, että Bosnia-Herzegovinan tilanne ei tyydytä ketään meistä, mutta tästä herää kuitenkin tärkeä kysymys. Tarkoittaako tämä sitä, että maalle ei saa antaa ajatusta siitä, että voitaisiin päästä Euroopan unioniin. Minusta tällainen perspektiivi pitäisi olla olemassa, sillä muuten Euroopan unionilta menee tärkeä tapa vaikuttaa maan tilanteeseen. Kun tästä maasta keskustelee, niin on muistettava historiallinen ja etninen konteksti. On paljon parempi, jos siellä edistytään EUn suuntaan niin, että pyritään noudattamaan kaikkia vaatimuksia ja sääntöjä sen sijaan, että maettaisiin aivan yksin. Kiitos. Kiitos ja nyt me olemme päässeet keskustelun loppuun ja komission sen Fyyle saa puheenvuoron. Uh, Puhemies, arvon jäsenet, joskus sen noudattele niitä tekstejä, jotka minulle on kirjoitettu. Toivottavasti en kadu sitä jälkeenpäin. Mutta arvon jäsen otti esiin kysymyksen työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta. En tässä nyt mainitse nimiä. Yleensä yritän välttää sitä, että ennakkoisin ja antaisin mitään päivämääriä liittyen laajentumisprosessiin. Yritän sitä todellakin välttää. No, tänään ehkäpä kuitenkin poikkeus. Toivottavasti kollegat tämän minulle suonevat. Bosnia-Herzegovina ei ole vielä anonnut jäsenyyttä Euroopan unionista. Mikäli olosuhteet ovat oikeat, niin ehkäpä muutaman kuukauden kuluttua asia on heidän käsissään. Ja neuvoston on sitten mietittävä asiaa ja sitten on tämä assosiaatiosopimus, komissio laatii aiheesta mielipiteensä ja, tai suosituksensa ja sitten ehkä voimme aloittaa käynnistää jäsenyysneuvottelut ja tässä voi olla tiettyjä myöhästymisiä, koska jotain prioriteetteja, joita ei vielä ole täyt- toteutettu ja sitten ne tehdään mu- muutaman vuoden aikana tällaisia te- te- tietynlaista valvontaa ja sitten neuvotellaan vielä ja sen lisäksi muistuttaisin vielä, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus seitsemän vuoden jälkeen suojella sisämarkkinoitaan työntekijöiden vapaalta liikkuvuudelta. Jos kaikki menee hyvin, jos kaikki menee hyvin, 17 vuotta tästä päivästä. Se vaatii jo aikamoista vahvaa visiota. Ajatelkaapa, mitä kaikkia ongelmia voi syntyä 17 vuoden aikana. Vaikkakaan minun kokemukseni perusteella vastaavia ongelmia ei välttämättä nyt ole ollut niin paljon. Kolme asiaa. Meillä on vastuullinen sitoumus Bosnia-Herzegovinan suuntaan. 95 Daytonissa me tavallaan pakotimme heidät tähän sopimukseen. Meillä on sitoumus. Ja tämä Daytonin sopimus oli paras puite heille tavallaan pakottaa bosnia herzegovinan rauha. On tullut aika miettiä toista puitteistoa, jossa muutetaan Bosnia-Herzegovinaa. Laajentuminen on kaikkein voimallisin väline, joka meillä on. Ei Dayton, vaan laajentuminen. Laajentumisen kautta me kykenemme hoitamaan näitä asioita, joista te valitatte jatkuvasti, samoin kuin myös komissio. Meidän on autettava heitä ylittämään tuo kuilu, kävelemään siltaa pitkin Eurooppaan. Tätä siltaa kutsutaan Seres Vinciksi, mutta palaan tähän On tärkeää nähdä, mitä alueella tapahtuu. Me olemme siirtämässä Euroopan unionin ulkorajoja kohti Bosnia-Herzegovinaa. Muu osa tätä aluetta liikkuu Belgradin ja Pristinan sopimus osoittaa, että mikäli on halua, niin silloin löytyy myös keinot koko alueelle. Se osoittaa, miten tärkeää eurooppalainen perspektiivi on ja miten paljon potentiaalia laajentumisessa on muuttu, muutoksen välineenä. Meidän on autettava Bosnia-Herzegovinaa niin, että se ei jää ainoaksi maaksi, joka jää syrjään, joka jää kylmään ollen kuitenkin mukana Daytonin puitteistossa samanaikaisesti, kun muut maat siirtyvät kohti EUn puitteita. Kolmas elementti. Joskus me äh, viittaamme Sedis Vinciin, joka on oikeastaan ainoa äh, este koko tälle hakemukselle ja liittymiselle Euroopan unioniin. Näin ei ole. Ses Vinci on itse asiassa se syy, miksi meillä ei ole vakaus- ja assosiaatiosopimuksen toimeenpanoa. Sen vuoksi, että toisena päivänä, kun tämän sopimuksen oli tarkoitus astua voimaan, meidän täytyisi käynnistää välittömästi rikkomusmenettely maata kohtaan. Bosnia-Herzegovina ei elä kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti – ja meidän täytyy tehdä tämä selväksi. Ja tämä tuokin minut nyt teidät tähän teidän mietintöönne ja päätöslauselmaehdotukseen, samoin kuin sen tarkistukseen. En nyt tässä lähde siihen keskusteluun, onko yksi tai kaksi ehdotusta niitä oikeita ehdotuksia, mutta olenko minä samaa mieltä siitä, että nyt on aika hälytyskellojen soida bosnia herzegovinan kohdalla. Kyllä, kyllä, nyt on aika. Ja kuunneltuani useita teistä, kun te olette viitanneet tähän tarkistukseen ja sanoitte, että te ette tue sitä. En kuitenkaan ole kuullut teiltä mitään vaihtoehtoja. En ole kuullut yhtäkään vaihtoehtoista ehdotusta siitä, millä tavalla voimme tukea ja antaa Bosnia-Herzegovinan elää kansainvälisten sitoumustensa mukaan? Maassa on pian parlamenttivaalit muutaman kuukauden kuluttua, ehkä ensi vuonna. Mitä me sitten teemme? Mitäs jos meillä on toiset parlamenttivaalit Bosnia-Herzegovinassa ilman, että ne toimivat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomion mukaisesti. Mitä me sitten teemme? Soitammeko hälytyskelloja silloin? Nyt on aika. Ei uhkailla, ei uhkailla, vaan tehdä kaksi asiaa hyvin selväksi. Teidän on hoidettava Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio. Teidän on muutettava tai toimittava perustuslain mukaisesti. Koska muuten te ette voi hakea Euroopan unionin jäsenyyttä, vaan te myös rikotte kansainvälisiä sopimuksia ja sillä on seuraamuksia. Myös tämän alueellisen sopimuksen täyttämisessä. Ja toinen selkeä viesti meiltä. Me olemme täällä auttamassa. Me olemme teidän kumppaneitamme. Me olemme jo osoittaneet, miten vakavissamme me olemme, kun me haluamme auttaa teitä ylittämään tämän sillan. Ehkä se ei ollut tarpeeksi. Jos näin on, niin me kaksinkertaistamme ponnistelumme. Mutta me tarvitsemme teiltä yhteisen vision. Teidän tulee myös toimia kansalaistenne odotusten mukaisesti. Kiitos. Köszönöm szépen, biztos úr. Kiitos, hyvä komission edustaja ja sitten, edust, äh, sitten neuvostoa edustaa Rova Kreiton. Kiitos oikein paljon puhemies ja hyvät edustajat ja kiitos siitä, mikä on ollut aika lohduton keskustelu ottaen huomioon, että olemme yleisesti pettyneitä, mutta tämä on myös ollut rakentava ja keskustelusta on ollut apua ainakin neuvostolle varmasti myös komissiolle. Minä haluaisin vain toistaa erään seikan. EU on aivan täysin sitoutunut Bosnia-Herzegovian EU-näkymiin. Ja tässä pitää nyt mennä vähän taaksepäin ja pitää muistaa, että mikä tahansa Euroopan maa, kaikilla niillä on oikeus tulla mukaan Euroopan unionin kunhan kriteerit täyttyvät. Kyse ei nyt ole siitä, että joku nykyinen jäsenvaltio EU-ssa päättäisi voikaan, onko se osa Eurooppaa vai pitäisikö laajentaa Euroopan unionia, vaan nyt tosiasia on se, että olemme sitoutuneita tähän ja olemme erityisesti Länsi-Balkanin maiden osalta sitoutuneita heidän EU-näkymiinsä ja tulevaisuutensa, ei ainoastaan Thessaloniki-julistuksen mukaisesti, jota itse asiassa muistetaan tänä perjantaina. Siellä Dublinissa pidetään erityinen puheenjohtajavaltion konferenssi, mutta myös niin kuin herra Fyyde sanoi, meillä on sitoumuksia ja vastuuta myös kumppaneina siksi, että olemme että lähdemme liikkeelle Daytonin sopimuksesta ja pitää muistaa tämä kansainvälisenä seikkana. Me olemme myös eurooppalaisia naapureita ja siksi olemme vastuussa Länsi-Balkanin suuntaan, erityisesti Bosnia-Herzegovinan tapaisen maan osalta, joka on ollut niin jakantunut ja jossa on yhä niin paljon haasteita ja esteitä ennen kuin kansa voidaan saada yhtenäiseksi ja lopulta päästäisiin takaisin mukaan eurooppalaiseen perheeseen. Kuten jo aikaisemmin sanoin, EU aikoo jatkossakin auttaa maata. Aiomme olla yhä selvemmin kentällä läsnä. Tämä on selvä sitoumus, mutta voi myös yhtyä niihin moniin puhujiin, muun muassa eh, Pakin, Boskortiin, Kukaniin ja monen muuhun, jotka sanovat, että vastuu edistymisestä Bosnia-Herzegovinan osalta lähti liikkeelle maan johtajista ja instituutioista. Näinhän aina on EUsta. Voi olla apua, se voi olla rakentava ja mukana oleva kumppani, mutta emme me voi toimia poliittisen johdon sijaan, kyseisen maan johdon sijaan. Uudistukset ovat avainasemassa ja nämä uudistukset ovat toisenlaisia kuin mitä yhdessä puheenvuorossa mainittiin, ja niissä lähdetään liikkeelle meidän maailmastamme, Lähdetään liikkeelle demokratian kunnioituksesta, ihmisoikeuksista, vähemmistöistä, oikeusvaltioperiaatteesta. Euroopan unioni on rakennettu niille, ja siksi on aivan oikein, että me pyrimme saamaan muut eurooppalaiset EUn ulkopuolella pyrkimään näiden arvojen täytäntöönpanoon omassa kotimaassaan ja tämä heidän omien kansalaistensa hyväksi. En nyt lähde pyytämään anteeksi, eikä varmasti kukaan muukaan pyydä anteeksi sitä, että me todella korostamme sitä, että näihin yhteisiin arvoihin on pyrittävä. Keskeiset EU-uudistukset ovat tärkeitä vain siksi, että me niitä pyydämme, vaan koska niistä on todellakin hyötyä koko maalle ja sen kansalaisille. Täällä on hyvin selvästi otettu esille se, että tämä ei ole mikään yhden yön prosessi. Ei tässä ole mitään pelottavaa tässä vaiheessa. On kulunut kymmenen vuotta siitä tietääkseni, kun Kroatia aloitti tiensä EU-liittymisen suuntaan. Ja onneksi maan tulossa ensimmäinen heinäkuuta mukaan Euroopan unionin ja muut alueen maat ovat selvästi edistyneet. Asiasta keskusteltiin tässä salissa muutama viikko sitten Serbian ja Kosovon osalta. Ja korkea edustaja komission sen Fyyle ja moni tämän parlamentin edustaja eh, ansaitsee kiitokset siitä, että on oltu niin päättäväisiä, että tähän sopimukseen on päästy, mutta edessä on vielä pitkä tie kaikkien muiden länsi maiden osalta, mutta me olemme todellakin eh, luvanneet päästä tähän lopputulokseen ja olemme sen velkaa myös muille eurooppalaisille. Me muistamme eh, tapahtumia Dublinissa tällä viikolla. Ja tämä on hyvä hetki nyt keskustella näistä asioista. Me puhuimme täällä täysistunnossa ja sanoimme, että aina voidaan pyrkiä utopiaan ja ihanne maailmaan. Mutta minä olen sitä mieltä, että jos laajentumista ajatellaan tietysti Länsi-Balkanilla, niin ei saa unohtaa, mistä tulemme. Ei saa unohtaa eh, verilöylyä ja sotaa, sitä suurta tragediaa, joka aivan meidän kynnyksellämme tapahtui aivan vähän aikaa sitten vasta ja kuinka paljon tällä alueella on yleisesti edistytty. Ja olipa kyseessä Kroatia tai Montenegro tai muut maat, jotka hitaasti, mutta varmasti kuitenkin edistyvät EUn integraation tiellä, niin ne varmasti voivat olla esimerkkinä Bosnialle, jossa voidaan päästä samanlaiseen edistykseen. Kyllä me haluamme, että tuolla alueella on selvää johtajuutta ja haluan kiittää parlamenttia siitä työstä, mitä olette tehneet. Esittelijöiden työ on joskus hyvin hiljaista, mutta tässä ihmiset ovat todellakin mukana eri henkilöiden, kansalaisjärjestöjen, poliittisten puolueiden kanssa ja hallitusten kanssa tehdään työtä. Tämä työ on erittäin arvokasta ja tämä jatkuvasti vahvistaa sitä viesti, että tarvitaan uudistuksia ja että kansalaisille ja koko maalle tämä voi tuoda todella paljon. Rova Pak on eh, tehnyt, esittän tarkistusta, että Bosnia-Herzegovina suljettaisiin toimistyön ulkopuolelle. Tästä ei ole neuvoston kantaa, eli voin varmasti itse ottaa Eh, tai mainita oman kantani. Ymmärrän kyllä, mihin te viittaatte ja kyllä tässä tarvitaan jonkinlaisia seurauksia, mutta on kuitenkin tärkeää, että ihmisoikeustuomioistuin voi olla ihmisten käytettävissä, että he voivat ajaa omia oikeuksiaan ja minä pelkään, että tästä voisi olla sitten eh, kielteisiä seurauksia, mutta olen valmis kuulemaan muita ajatuksia vielä parlamenttia tähän liittyen. Ja sitten haluaisin vielä kiittää parlamenttia ja luoisin että muistaisimme, kuinka tärkeää on, että kaikki toiminnot tekevät yhteistyötä. Meidän on jatkossakin jatkettava tätä sitoutumistamme näin rakentavasti. Tiedämme, että tässä vaiheessa Bosnialle ja Herzegovinalle tarjottu ratkaisu Daytonin sopimuksen kautta ensiksi ja sitten eh, Euroopan integraation eh, tien kautta. No tämä ei ole toiminut ja meidän pitääkin siksi kuunnella niitä hyvin selviä ehdotuksia, kuten Rutsek, Posselt ja muut jäsenet täällä sanoivat, että todella tarvitaan perustuslaisia uudistuksia. Komission jäsenkin on tämän asian ottanut esille. Olen sitä mieltä nyt selvästi, että tälle tielle on lähdettävä. Nyt tarvitaan Bosnia-Herzegovinassa uutta lähestymistapaa. Tästä ollaan täällä samaa mieltä me tarvitsemme uuden edistymistavan, sellaisen, joka huomioi kaikki eri yhteisöt, eri taustaiset ihmiset ja on helpotettava maan ulospääsyä tästä poliittisesta umpikujasta, joka on jatkunut liian pitkään. Eli kyllä komission neuvoston ja parlamentin on jatkettava vielä työtään ja teen mielelläni jatkossakin läheistä yhteistyötä kanssa, että tähän päästäisiin. Kiitos. Kiitos. Ja me voimme nyt lopettaa tämän keskustelun.